esittäneet nimetykseksi seuraavaa. Kansalaisvapauksien ryhmässä Edith Bauer ja DPLC Emer Costello. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten nämä nimitykset on vahvistettu. Näin pääsemme keskustelemaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Ensin kuoleman rangaistus valko erityisesti Dimitri Konovalovin ja Vladislav Kolovaljovin tapaukset. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat laatijat. Kollega Protasiewicz, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Tällä parlamentissa on moneen otteeseen puhuttu valko poliittisesta tilanteesta ja täällä on siitä asiasta myöskin hyväksytty päätöslauselmia. Tänään puhumme erittäin traagisesta aspektista, joka liittyy valko todellisuuteen, eli kuolemanrangaistuksen käyttö kyseisessä maassa. Kaksi pommi-iskuista epäiltyä henkilöä Minskin metrossa – saivat kuolemanrangaistuksen ja meillä on syitä kyseenalaistaa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus valko -Venäjällä. Vetoamme siihen, että valko viranomaiset keskeyttäisivät kuoleman tuomion täytäntöönpanon ja asettaisivat moratorion kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanolle. Myöskin vetoamme valko viranomaisiin, jotta se lakkaisi ahdistelemasta siviiliyhteiskunnan aktivisteja ja vapauttaisi poliittisia vankeja. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Mikalski, yksi minuutti. E, Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin jo kuulimme, meidän tehtävämme ei ole päättää kuka on syyllinen ja kuka ei mutta kun pyritään selvittämään, mitä tapahtui tässä metrotapahtumassa, niin on aivan selvää, että monet todistellausunnot saatiin kidutuksen kautta kiristetyksi. Me emme voi todellakaan ottaa kantaa siihen, onko joku syyllinen vai ei. Se ei ole meidän roolimme eikä tehtävämme. Emmekä myöskään määrittele sitä, onko kuolemanrangaistus hyvä vai ei, mutta me voimme todeta sen, että kuolemanrangaistus pitäisi näissä toimielimissä totta kai hylätä ratkaisuna, koska me aina vastustamme kuolemanrangaistusta vaihtoehtona. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Giringa de Ydenberg, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime vuonna hyväksyimme jopa neljä päätöslauselmaa liittyen kansalaisyhteiskunnan edustajien ahdisteluun ja ihmisoikeuksien puolustajien. Tänään puhutaan Dimitri Konevalovin ja Vladislav Kovaljovin tapauksesta, joita on syytetty terroris- terroriskuista Minskissä 2011. Monet seikat puhuvat sitä vastaan, että oikeudenkäynti olisi ollut oikeudenmukainen. Ihmisoikeusaktivistit hyvin usein ovat puhuneet siitä, että tunnustuksia on saatu syytetyltä kiduttamalla. valko on Euroopan ainoa maa, jossa edelleen käytetään kuolemanrangaistusta, joten näiden kahden miehen puolesta, joiden syyllisyys ei ole selvä, ja tämä tuomiohan saattaa johtaa kuolemanrangaistukseen, eli kuolemanrangaistuksen käyttö pitäisi lopettaa nopeasti. Meidän täytyy käyttää sanktioita viranomaisia vastaan, jotka rahoittavat valko hallintoa. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Lohbila, puolitoista minuuttia. Danke, Herr Herra puhemies, kiitoksia. Maailmanlaajuisesti katsottuna kuolemantuomion käyttöä vähennetään, mutta valko hallinto pitää tästä rangaistusmuodosta edelleenkin kiinni. Presidentti Lukashenka joka mielellään korostaa Eurooppa-läheisyyttään, hänelle pitää ilmoittaa suoraan, että valtiollinen murhaaminen ei ole eurooppalaisen arvojen mukaaminen. Itsenäisyydestään lähtien yli 400 ihmistä on teloitettu ja viimeisen kahden vuoden aikana vähintään neljä henkilöä. valko rikosoikeuden mukaan teloitusajankohtaa ei ilmoiteta, ei edes omaisille ruumis, ruumista ei myöskään anneta omaisille ja hautaamispaikkakin pidetään salassa. Konovalov ja Kovaljov on tarkoitus teloittaa, vaikkakin tuomio on annettu epäilyttävissä olosuhteissa. Oikeusvaltioperiaatteita ei noudatettu ja on näyttöä siitä, että nämä tunnustukset on saatu kiduttamalla. Tämä täytäntöönpano voi tapahtua milloin vain, ja tästäpä syystä kansainvälisen yhteisön on painostettava Minskin hallitusta. Ja tämän päätöslauselman myötä me haluamme siirtää moratorion avulla tätä kuoleman tuomiota ja sitten myöhemmässä vaiheessa varmistaa, että luovutaan kokonaan tästä langetetusta kuoleman tuomiosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ammas puolitoista minuuttia. pane předsedo, Každý z nás zná cenu lidského Kiitoksia. Meistä kaikki tuntevat ihmiselämän arvon ja minä lääkärinä erityisesti. Tässä puhutaan nyt päätöslausamasta, joka liittyy Kovaljovin ja kanelavolin kuolemantuomiosta. Ja tähän liittyy yleisempi kysymys siitä, että valko kumottaisiin kuolemantuomio. Kuolemantuomio on valko käytössä vakavimpia rikoksia varten. Ja vaikka kansanäänestys antoi tukea tuomioille Venäjällä, tuomioiden langettaminen on keskeytetty. Terroristi, terrorihyökkäykset Minskin metrossa tutkittiin valko poliisin taholta ja siellä mukana myöskin Interpol. Siellä oli esimerkiksi Israelista ja Britanniasta asiantuntijoita, joten kyseessä oli terrori-isku, jossa kuoli 15 henkeä. Me emme halua, että ihmisiä surmataan, mikäli syyllisyydestä ei ole selkeää näyttöä. Meidän pitää vedota viranomaisiin siitä, että todisteet käydään viedä läpi ja olisi hyvä, jos kuolemantuomio voitaisiin kumota. Se on mahdollista, niin kuin esimerkiksi Japanissa ja Yhdysvalloissakin. Olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi ainakin vaatia moratoriota tai sitten, että koko kuolemantuomio poistettaisiin. Kiitoksia seuraavana edustaja Gerbrandi, yksi minuutti. Herra puhemies, kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä kollegoitteni kanssa, jotka todellakin vetoavat valko hallintoon, jotta he luopuisivat tästä kahden nuoren miehen kuoleman rangaistuksesta. valko on Euroopan viimeinen valtio, joka soveltaa edelleenkin kuoleman rangaistusta. Sitä on sovellettu yli 400 otteeseen. Ja kansalaisjärjestöt esittävät usein huolestuneita kommentteja siitä, että nuoria op- opposition toimijoita on vangittu mukamas äärimmäisistä toimista. Ja tämä liittyy myöskin niihin henkilöihin, jotka viime vuoden mielenosoitusten yhteydessä vangittiin. Jos ei saa esittää kriittisiä ajatuksia hallinnosta, niin hallituksella ei ole myöskään olemassaolon oikeutusta. Kansalaisilla, myöskin valko pitäisi olla oikeus olemassaoloon ja ajatteluun. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana ryhmien puolesta ja ensimmäisenä, ensimmäisenä kollega Stasni. Yksi minuutti, olkaa hyvä. like many... Kiitos puhemies. Minä olen vakuuttunut siitä, että ihmisoikeuksien tila, oikeusvaltion tila ja demokratia ovat heikentyneet valko -Venäjällä. On epäinhimillisiä pidätysolosuhteita, vangitsemisolosuhteita poliittisten aktivistien suhteen. Näin on käynyt muun muassa presidentinvaalien jälkeen. Nyt meillä on arvioitavana kahden kuolemaan tuomitun nuoren kohtalo. Oikeudenkäynti oli epäoikeudenmukainen ja on myös väitteitä kidutuksesta avointa muutoksenhakumahdollisuutta täytyisi täysin käyttää. EUn täytyy käyttää talouspakotteita, matkustusrajoitteita Lukashenkan ja hänen ympäristönsä toimiin. Meillä on myös EUn ja senaatin, Yhdysvaltain senaatin päätöslauselmia asiasta. Näiden toimien pitäisi auttaa siinä, että voimme saada kaikki poliittiset vangit vapaaksi ja parantaa demokratian tilaa Valko-Venäjällä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Palekis, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Jälleen kerran haluaisin osoittaa osanottoni näiden satojen uhrien omaisille, jotka saivat surmansa tässä terroriskussa. Me tuomitsemme tämän terroriskun ja vetoaisin valko viranomaisiin, että he kuuntelisivat Euroopan parlamentin yksimielistä ääntä ja tekisivät kattavan tutkimuksen terroriskusta ja vasta sitten todelliset syylliset pitäisi tuomita. Me vastustamme Konelavin ja Kovaljovin kuolemantuomiota, koska edes uhrien omaiset eivät usko näihin todisteisiin ja oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen. Yli puolet valkovenäläisistä vastustaa kuolemantuomiota ja tämä osoittaa jälleen kerran, että tässä on manipuloitu oikeuslaitosta. Ja jos viranomaiset äh, surmaavat nämä henkilöt, se viittaa siihen, että viranomaiset suojelevat todellisia rikollisia. Ja vetoamme Venäjään, Ukrainaan ja muihin valtioihin, jotta nekin painostaisivat valko-Venäjää luopumaan kuolemantuomiosta. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jäätteenmäki, mutta en näe häntä nyt paikalla, joten kollega Czarnetski saakin saman tien puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikro. Szanowni Państwo, z całą Puhemies, hyvät naiset ja herrat presidentti Lukashenka joka mielellään haluaa itsestä otettava valokuvia, kun hän luistelee jää kiekko kaukalossa. Varmaankin katuisi kovasti, jos jääkiekon MM-turnaus peruttaisiin hänen osaltaan, maansa osalta. On aika sopeliasta, soveltuvaa, että tänään keskustelemme valko tilanteesta, koska tämä aihehan nousee kerta toisensa jälkeen esille. Tänään meidän on selkeästi todettava, että kuolemantuomion kaltaisen välinen käyttö on kerta kaikkiaan mahdotonta hyväksyä. Meidän täytyy joka tapauksessa tätä vastaan protestoida. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Obama ja yksi minuutti. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. valko on ainoa Euroopan maa, joka käyttää edelleenkin kuolemanrangaistusta, vaikkakin 250 000 ihmistä on esittänyt vetomuksen kuolemanrangaistuksen poistamiseksi mitä tulee traagisiin Minskin pommiiskuihin, niin Kovaljov ja Konovalov tuomittiin kuolemaan. Mutta ilmeisesti tästä iskusta on jotain hyötyä, sillä tästä on syntynyt keskustelu, jonka mukaan murha ei ole mikään vastaus tällaisiin tapauksiin ja meidän pitäisi pyrkiä saamaan eroa afrikkalaiseen menettelytapaan. Tämä ei ole mitenkään oikeudenmukainen rangaistus ja tästäpä syystä olen ministerineuvoston kanssa samaa mieltä ja vetoan valko hallintoon, jotta he poistaisivat kuolemanrangaistuksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana muut puhujat. Ensimmäisenä edustaja Katsmarik. Yksi minuutti. Sprawa, którą się zajmujemy... Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Nyt meillä on hyvä esimerkki siitä, millaisia riskejä liittyy kuolemantuomioon. En tiedä, ovatko nämä henkilöt syyllisiä vai ei, mutta en tiedä, miksi he olisivat tehneet tällaisen terroriskun. Tiedän, että kuolemantuomio on peruuttamaton ja epäinhimillinen, ja valko rangaistus ei pääty vielä kuolemantuomion toteuttamiseen. Rikoslainsäädännössä todetaan, että näiden syytettyjen ruumista ei luovuteta perheelle. Joten ainoa mahdollisuus on, että presidentti Lukashenko armahtaa nämä miehet, jotka ovat vedonneet presidenttiin. Ja mekin vetoamme armahdukseen. Nyt hän on tehnyt paljon pahaa, nyt hänellä on mahdollisuus tehdä kerrankin jotain hyvää. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Repo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, valko suoritetaan yhä kuolemantuomioita ainoana maana Euroopassa

kuolemantuomio toteutetaan se sitten millä keinoin hyvänsä on aina epäinhimillistä. valko venäjällä kuolemantuomio pannaan täytäntöön pistoolin laukauksella niskaan. komission tulisi harkita kohdennettujen pakotteiden kiristämistä valko venäjän hallintoa tukeville tahoille. samalla tulee varmistaa etteivät tavalliset valkovenäläiset joudu kärsimään. tavallisten kansalaisten pääsyä eun alueelle tulisi yleisesti helpottaa ja kansalaisyhteiskuntaa tukea. kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja on Juland, yksi minuutti. Puhemies, kuoleman tuomion täytäntöönpano perustavalla lailla jättää perusoikeudet kunnioittamatta. Jos Konovalov ja Kovaljov ovat todella syyllisiä niihin tekoihin, joita, joista heitä syytetään, niin totta kai he ansaitsevat rangaistuksen, mutta ei heitä nyt sentään teloittaa voida. Veloan, vetoan presidentti Lukashenkaan, että hän harmahtaisi nämä henkilöt ja vetoan myös valko jotta moratorio otettaisiin käyttöön kuolemanrangaistusten rangaistusten osalta ja poistettaisiin kuolemantuomion käyttö maassa. Tällä vuosituhannella edelleenkin Euroopassa on maa, joka käyttää tällaista rangaistusta. Myös valko on uudistuttava byzanttilaisesta aikakaudesta nykydemokratiaksi. Presidentti Lukashenkalta kaverit alkavat olla vähissä ja hänen täytyy ottaa meidän vaatimukset vakavasti. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Kaminski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen poliitikko ja ihminen – ja minulla on yhä enemmän epäilyksiä kuolemantuomion täytäntöönpanosta. Aluksi kannatin sitä, mutta nyt olen yhä enemmän valmis hyväksymään ne, jotka tot, ne lausunnot, joiden mukaan kuolemantuomio on epäinhimillinen. Tämä on vain yksi puoli keskustelua, mutta asiassa on toinenkin puoli, koska mehän vastustamme kuolemantuomiota sinänsä, mutta myöskin tätä epädemokraattista poliittista järjestelmää. Me emme koskaan voi tietää varmasti, onko joku vain napattu ihmisjoukosta poliittisista syistä, jotta hallinto voi kerskailla menestyksellään ja kääntää ihmisten huomion valtavista puutteista ja epäonnistumisista, joihin hallinto on syyllistynyt. Eli vetoamme Lukashenkoon, että hän armahtaisi nämä miehet. Kiitos. Seuraavana edustaja Kukan, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Valko-Venäjä on viimeinen autoritaarinen maa Euroopassa. Sitä ei voida hyväksyä ja on vaarallista, jos valko jatkossakin käyttää kuoleman tuomiota. Presidentti Lukashenka väittää tekevänsä päätöksensä kuulle, kuultua kansalaisia, mutta hänen pitäisi myöskin kuulla 250 000 kansalaista, jotka ovat allekirjoittaneet vetomuksen kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. Mitä tulee Konovalovin ja Kovaljovin tapauksiin, niin epäilyttävissä olosuhteissa tuomiot on langetettu ja tunnustukset on saatu todennäköisesti kiduttamisen kautta. Joten tästäpä syystä haluaisin vedota uudemman kerran Lukashenkaan, eli että hän hyväksyisi kuolemanrangaistuksen liittyvän moratorion ja että riippumattomat tahot voisivat tutki, tutkia nämä väitetyt tapaukset. Kiitokset. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Vilan yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minskin tuomion sattumanvaraisuus on kautta Euroopan saanut järkyttyneen vastaanoton. Syyttäjien esittämät todisteet, niin sanotut todisteet, niin ikään ovat saaneet paljon epäilyksiä osakseen. Toistaiseksi armahduspyyntöihin ei ole vastattu. Totta kai Minskin metron tapahtumat täytyy tuomita jyrkästi, mutta tapahtumat on tutkittava perusteellisesti. Vetoankin viranomaisiin, jotta tehtäisiin syvällinen tutkimus niin, että noudatettaisiin kautta maailman hyväksyttyjä tutkimusmetodeja. Kuolemanrangaistus ampumalla on kyllä sellainen rangaistus, jota käytettiin toki Stalinin aikoina ja kyllä nykypäivinä valko on taivuttava nykymaailman vaatimuksiin. Dank, Paljon kiitoksia. Ja nyt Catch the Eye-menettelyyn ja valitettavasti joudun jo nyt ilmoittamaan, että puheenvuoropyyntöjä on liikaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Essaja, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Kavalioin ja kanavalla on tuomittiin kuolemaan terrori-iskuista –

tai armahduspyyntöön ei suostuta niin miesten kuolemantuomiot voidaan panna täytäntöön jopa minuuttien sisällä hylkäyspäätöksestä. parlamentin puheenjohtaja schulz on jo vedonnut presidentti lukaenkaan näiden miesten vapauttamiseksi ja kuolemantuomioiden peruuttamiseksi. näin me teemme myös euroopan parlamenttina. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Shogo, yksi minuutti. Fehéroroszország ma messze áll. Kiitoksia, puhemies. valko on vielä kaukana siitä, että se voisi lähestyä demokraattisia maita. Tämä näkyy oikeuslaitoksessa, opposition pelottelussa ja myöskin kuolemantuomion soveltamisessa. Tammikuun lopussa neuvosto puhui lisäsanktioiden käyttämisestä ja niin vaikutus on rajoitettu ja Lukashenko ei ole valmis muuttamaan kantansa. Opposition käyttö saattaa johtaa muutoksiin ja Euroopan maiden tehtävä on auttaa oppositiota eikä salia sitä, että se menettää toivonsa. Meidän täytyy ottaa kantaa siihen, että myöskin Venäjä voisi painostaa valko enemmän kuin Eurooppa. Meidän täytyy toimia niin, että se, mitä tapahtuu valko ei saa hyväksyntää ja että tällainen käytös ei sovi 2000-luvun Euro- Eurooppaan. Kiitos. Seuraavana edustaja Gaaler, yksi minuutti. Herra puhemies, kiitoksia. Enemmistö parlamentissa vastustaa kuoleman tuomita jo siitäkin syystä me haluamme, että nämä rangaistukset kumotaan. Mutta hallituksen toimet eivät anna uskoa oikeudenmukaisuuden periaatteen soveltamiseen. Ja tämä tilanne ja tapaus osoittaa, että asiantuntijat ovat olleet tämän iskun takana. Ja kyllähän varmaan salaisista palveluista näitä ammattilaisia löytyy, eikä kansalaisten keskuudesta. Meidän täytyy vaatia kuolemantuomioiden kumoamista ja lisäksi keskusteltavaa hallitusta ko- hallitukseen kohdennettavia rangaistuskeinoja. Ehkäpä vuoden 2014 jääkiekon MM-kisat pitäisi siirtää muualle, jotta voimme varmistaa edes tällä tavalla, että tällainen tärkeä projekti lippuu presidentin käsistä ja ettei sitten valko tarvitse lähteä rakentamaan mitään prestiisiprojektia. Kiitoksia. Keli. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Kili yksi minuutti. Kiitos puhemies. Puhujat ovat maininneet, että valko on eurooppalainen maa, joka käyttää kuolemanrangaistusta rangaistusta rikosoikeudellisena seuraamuksena. Kun 1991 Neuvostoliitto hajosi, niin sen jälkeen alle 50 on viimeisen kymmenen vuoden aikana – kärsinyt kuolemantuomion. Tämä totta kai on tervetullut kehityssuunta, mutta haluaisimme, haluaisimme että kaiken kaikkiaan kuolemantuomio lakkautettaisiin. Jos nämä henkilöt todella ovat syyllistyneet rikokseen, pommiiskuun ja tappaneet 15 ihmistä, niin heidän rangaistus täytyy sitten muuntaa suhteellisesti ei oikeutta jaeta kuolemantuomiolla. Eli kyllä me olemme aivan oikeutettuja vetoamaan presidenttiin tämän tilanteen muuttamiseksi. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Korhola, yksi minuutti. Puhemies, valko venäjä on euroopan ainut maa jossa kuolemantuomio on edelleen käytössä. tuomioiden täytäntöönpano säilyy siellä valtion salaisuutena

panie przewodniczący! Kiitoksia, puhemies. Tänään on sanottu monia asioita siitä, että kuolemanrangaistusta ei voida hyväksyä, riippumatta siitä, millaisesta yhteiskunnasta on kyse. Myös parlamentin edustaja Kaminski muutti viime kädessä mieltään tästä, tässä asiassa, mutta nämä julmuudet, joita toteutetaan valko ovat asia, jonka pohjalta meidän pitäisi ryhtyä nopeasti toimiin, esimerkiksi jäädyttää varoja ja peruuttaa jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja toimia niin, että voitaisiin saada aikaan – ihmisoikeuksia kunnioittava toimintaa valko Paljon kiitoksia. Päätämme näin käsittelyn ilman puhujan listaa. Viimeisenä puheenvuoron saa komission edustaja Barnier. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Monissa puheenvuoroissa esille nostettiin se tunteellinen reaktio, jolla tämäkin parlamentti on näihin tietoihin reagoinut, kun saimme tiedon Kanavalovin ja Kovaljovin tuomiosta. Täytyy sanoa korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta, että myös me olemme äärimmäisen huolestuneita tästä tuomiosta. Herra Konovalov ja Kovaljov tuomittiin 30. marraskuuta kolman tuomion ja maaliskuussa 2011 tapahtui tämä metroisku, joista heidät siis tuomittiin todennäköisesti syyllisinä. Kaikki terroristiteot luonnollisesti me tuomitsemme. Aston myös näin on tehnyt, mutta tämän kuolemantuomion niin ikään me tuomitsemme. Ja korkea edustaja Aston tämän tuomitsi myös omassa lausunnossaan marras, äh, vuoden 2011 lopussa. Kaikissa olosuhteissa, riippumatta tehdystä rikoksesta, kuolemantuomio on mahdoton hyväksyä. Se on julma, epäinhimillinen rangaistus. Kuoleman tuomio ei poista rikollista käytöstä, vaan se on mahdotonta hyväksyä inhimillisen arvokkuuden näkökulmasta, johon me kaikki olemme sitoutuneita. Me työskentelemme maailmanlaajuisesti niin, että kuolemaan tuo tuomio poistettaisiin samalla tavalla kuin Euroopan unionissa on toimittu. Catherine Ashtonin kanssa jatkuvasti vaadimme valko viranomaisilta sitä, että he eivät pane tätä tuomiota täytäntöön ja muuttavat tämän tuomion. Aivan niin kuin muistutitte, valko on ainut Euroopan mantereen maa, jossa kuolemantuomio on käytössä. Moratorio, jota tälläkin vaadittiin, olisi ensimmäinen askel kohti sen poistamista. Kiitoksia arvoisa komission jäsen Barnier. Kuusi päätöslauselman luonnosta on esitetty. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan iltapäivän keskustelujen jälkeen. Seuraavaksi keskustelemme Egyptin viimeaikaisista tapahtumista. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Belder. Kolme ja puoli minuuttia, olkaa hyvä.